Siirrymme seuraavaan asiaan, joka on Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali. Mitä tulee varapuhemiesten valintaan? Ehdottaisin, että, niin, että ehdokkuuden jättämisen takaraja olisi tänään kello 13. Nämä ehdokkuudet on jätettävä varapääsihteerille huoneeseen R00.101 Louis Weiss rakennuksessa. Oletan, että kaikki on teille selvää. Ja istunto keskeytetään ja sitä jatketaan uudelleen kello 15. Kiitos. Okay. It's fine. Okay. Thank you so